Bene, cominciamo sul... No niin, aloitammekin saman tien työskentelymme. Tässähän ensin puolitoista tuntia keskustellaan todella tärkeästä asiasta ja haluaisinkin välittömästi avata tämän kokouksen. Ensinnäkin kiitän teitä läsnäolostanne. Kiitän myös puheenjohtaja Simpsonia Tämähän on nyt neljäs valiokuntien ITREN ja TRAN-valiokunnan yhteinen kokous. Ja nyt meillä on paljon asioita tässä yhdessä käsiteltävänämme. Kuten tiedätte, molemmat puheenjohtajat ovat tässä tehneet yhteistyötä tämän asetuksen puitteissa – Ja nyt lähinnä minä tässä johdan puhetta tänään, mutta luonnollisestikin puheenjohtaja Simpson voi ihan yhtä lailla käyttää puheenvuoroja halutessaan. Meillä on 743 tarkistusta kaiken kaikkiaan, kuten tiedätte. Niin paljon tarkistuksia siis on esitetty. Ja meillä on nyt kolme pöytäkirjaa noista edellisistä kokouksista. Sitten yhteinen äänestys 27. marraskuuta. Tänään siis keskustelemme tarkistuksista. Haluaako puheenjohtaja Simpson käyttää puheenvuoron? Ilmeisesti ei. Ja nyt aloitammekin välittömästi tämän päivän työskentelyn ja annan heti viideksi minuutiksi puheenvuoron Ajala Senderille, ensimmäiselle esittelijälle. Kiitos puheenjohtaja. Niin, ensinnäkin haluaisin sanoa, että olin iloinen sitä, että lopultakin olemme näin pitkällä, mutta minä haluaisin, että tulevaisuudessa – että huolimatta sitä, että valiokunnat ovat yhtä mieltä, että on olemassa ollut tiettyä joustavuutta, me olemme yhtä mieltä esitelleet asioista, mutta että lykätään asia huomiseen, huomenna näin tärkeä asia, joka on siis verkkojen Eurooppa, eh, tässä olisi tärkeämpää siis odottaa neuvoston päätöksiä tiistaina asti, koska kollegat ovat kauempaa, joilla on ongelmia joten maanantaina ensimmäinen asia iltapäivällä merkitsee sitä, että on hiukan ongelmallista, mutta toivottavasti tulevaisuudessa sihteeristö voi olla joustavampi siinä, miten me parlamentin saamme työtämme järjestettyä, miten me saamme tukea siinä. Olemme pyytäneet jonkinlaista muutosta, mutta se ei ole ollut mahdollista ja tässä tapauksessa olisi ollut todellakin myönteistä, että näin olisi ollut ja, ja seuraavalla kerralla sihteeristö voisi ponnistella hiukan voimakkaammin asiassa niin, että katsotaisiin, mitä mahdollisuuksia on parantaa sihteeriöiden tilannetta. Niin, mitä tulee tähän Verkon Eurooppa-kysymykseen, perustavanlaatuinen kysymys on se, mistä viimeksi kävimme keskustelua. Täällä valiokunnassa oli Kyproksen puheenjohtajavaltion esitys budjettista, joka on täysin riittämätön, epätyydyttävä ennen kaikkea rahoitusvälineitä ajatellen, ajatellen sitä, että mitä päätöksiä ja julkilausumia asiasta on annettu, jotka liittyvät kasvuun ja työllisyyteen Euroopassa kriisitilanteen aikana ja ajatellen sitä halvautunutta tilannetta, joka meillä on, ajatellen kasvavaa työttömyyttä, ja ajatellen sitä, että Kypros puheenjohtajavaltiona on puheenjohtajavaltio, joka pyrkii tekemään esityksiä asioista. Tämä väline, joka todellakin on sellainen, joka voi toimia mm, erilaisilla alueilla, joka vaikuttaa infrastruktuureihin, olisi juuri sellainen, joka olisi sellainen, joka äh, ajatellen kaikkia tarpeita, joita on investointien alueella Euroopassa, ajatellen rakenteita olisi, <clears throat> on saanut sellaisen tason, joka oli hyväksyttävissä. Ja ajatellen arvostelua, hylkäystä, joka liittyy puheenjohtajavaltioon, esitykseen, jossa pyrittäisiin leikkaamaan voimakkaasti tätä välinettä. Saman aikaan on esitys, joka on me olemme tehneet esittelijät, joka liittyy siihen, että neuvosto pyrkii leikkaamaan, on tarpeen tarkastella uudestaan äh, tätä hankeluetteloa ja mm, meillä ei ole mitään tarvetta leikkauksiin tällaisissa äh, tavoitteissa, ja on tärkeää ylläpitää budjettia sen muissa kuin se on, joten <clears throat> marraskuun neuvostossa asiasta tullaan edelleen taistelemaan. Tarkistuksista tällainen yleinen näkemys on olemassa tarkistuksia, jotka ovat radikaaleja, jotka vaativat yleistä rajoituksen, rahoituksen laajentamista, mutta ennen kaikkea nyt ei ole järkevä hetki toimia, niin on sellaisia esityksiä, joissa tehdään pyrkimyksiä avaamaan – muutamalla prosentilla mahdollisuuksia tai joitakin tiettyjä ulottuvuuksia, jotka liittyvät rahoitukseen, mikä tulee tähän maailmanlaajuiseen verkkoon. On olemassa enemmistöjä ja vähemmistöjä, mutta meidän täytyisi kuitenkin katsoa, että resurssit ovat rajalliset ja pitäisi katsoa sitä, mitä voidaan saada aikaiseksi ja mikä on rajallista. Sitten on tarkistuksia, joissa on pyritty puhumaan verkoista, jotka koskevat saaria, joissa on puutteita teiden osalta ja rautateiden osalta. <clears throat> Tämä on ennakoitavampaa, joten jäsenvaltiot, joissa on näissä vaike- tällaisia tyyppisiä vaikeuksia, ne voisivat hyväksyä tämän tyyppisen rahoituksen. Tämän asiasta voitaisiin keskustella, vaikkakin tällä hetkellä meillä on ongelmia, jotka liittyvät rahoitukseen kaupunkikysymykset on yksi tärkeä viesti tällä hetkellä. Se, että olisi välttämätöntä tehdä asioissa esityksiä. Olen iloinen jo siitä, että on kollegoja, on nämä kollegoja, jotka ovat tukeneet meitä nimenomaan tässä mielessä. Ne tulee uuteen teknologiaan ja innovaatioihin. Ymmärrän kollegoja, jotka ovat eh, kun sä mietit, että on tiettyjä tarpeita teknologian rahoittamiseen, jo, mutta kuitenkin voisi kuulla enemmänkin horisontin 2020 puitteisiin. On tiettyjä hankkeita, konkreettisia hankkeita, joissa syntyy synergiaa kolmen sektorin kesken. Meidän täytyy pyrkiä rajoittamaan niihin, mitä estävät ovat tehneet, ja minusta se olisi kaikkein parasta. Mitä tulee meluun, on erityisiä kysymyksiä, jotka ovat ennen kaikkea saksalaiset edustajat, jotka liittyvät siihen, että pyrittäisiin rahoittamaan välin materiaalia, mutta totta kai meillä on hyvin vähän rahoitusta. Tämä on kysymys on siitä, että jos me rahoitamme kaikkea infrastruktuuria, olisi hyvä, jos näitä rahoitusvälineitä tai muun tyyppisiä ratkaisuja, jotka eivät suoranaisesti liittyisi tähän rahoitukseen, mm, puutetta yhteisrahoituksesta. Ja tämä on tyyppinen asia, joka koskee ennen kaikkea infrastruktuuri ja Sitten lopuksi, mitä tulee rahoituksen prosenttiosuuteen, me olemme voineet nähdä, että meidän merien valtatietävät asioissa pitää tapahtua parannuksia, asioista voidaan keskustella. Ja myöskin kohesion osalta olemme tehneet esityksen, joka on kompromissi ja joka menee siihen suuntaan, että pyritään kuuntelemaan kollegoja, ei pelkästään kollegoja, maista, vaan ennen kaikkea myöskin kansalliseen tahojen edustajia, jotta pyritään <clears throat> saamaan alku, joka olisi varauksia tai riskejä, pyrittäisiin säilyttämään hiukan kansallista varojen jakoa, jotta voitaisiin varmistaa, että hankkeita toteutetaan kaikissa jäsenvaltioissa, kaikki altius ovat mukana siinä, ja että kun on identifioitu riskit, niin kaikki tuki joka on välttämättä voidaan antaa, jotta sodan aikaan kompetenssin ähm, asettamista, niitä syntyy eurooppalaista lisäarvoa. Ja lopuksi rouva puheenjohtaja, meidän esityksemme synergioiden osalta, että komissio on aina hiukan varovainen tällaisissa tilanteissa, on kuitenkin tärkeää koordinoida pääosastojen kesken, mutta nyt olisi hyvä hetki aloittaa tässä rahoitusasetuksessa – tällaisen rajoituksensa puitteissa, jolloin on parempaa koordinointia ja synergiaa eri sektoreiden kesken, jotka ovat näin yhteydessä toisinsa kuten energia, telekommunikaatio ja liikenne. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Ja sitten Rike, olkaa hyvä. Toivottavasti noudattaisitte nyt puheet aikoja. Kiitos puheenjohtaja. Yritän siis puhua lyhykäisesti ja yritän olla toistamatta sitä, mitä tässä Ajala jo sanoi. Ensinnäkin uskon, että kaikkien tarkistusten esittäjien ja esittelijöiden tavoitteena on lisätä kasvua ja parantaa tätä välinettä, jotta tästä välineestä tulisi sellainen väline, jolla todella voidaan Euroopan asiaa edistää, ja se on varmasti kaikkien meidän tavoitteenamme. Tarkoitus on nyt jatkaa kehitystä niin, että huomioidaan kestävyys- ja ympäristönäkökohdat, mutta myöskin alueelliset näkökohdat. Haluaisin myöskin sanoa sanasen Kyproksen talousarvioesityksestä. Rouva Valean kertoo sitten myöhemmin, onko hän tyytyväinen esityksiin tiedotus- ja viestintäalalla, mutta nämä 15 miljardia uusi ehdotus, sehän on aivan mitätön kehitys aikaisempiin ehdotuksiin verrattuna. Ehdotus tässä on ollut no, vähän alle 10 miljardia ja 2020 tällöin Kyproksen esitys olisi nolla jos nyt ajatellaan noita aikaisempia suunnitelmia. Eli tässä ei siis millään tavalla yritetä edistää tätä asiaa. Tämä ei ole edes valitettava tilanne, vaan tämä, tätä tilannetta ei yksinkertaisesti voida hyväksyä tällaisenään. Nyt jos menen hieman tästä järjestyksessä näistä erityiskohtia, ensinnäkin kohesiorahaston käyttäminen, siitähän Ines puhui. Tässä meillä on mielestäni hyvä kompromissi niin, että käytetään sekä kansallisia määrärahoja että unionin määrärahoja. Tässä varmaankin pääsemme hyväksyttävään lopputulokseen. Tietysti yritämme tässä juuri rautateiden kehitystä ja merten moottoriteiden kehitystä edistää. Lisäksi pyrimme edistämään eu toimielinten välistä tiedottamista ja yhteistyötä niin, että yhteistyössä toimitaan parlamentin, neuvoston ja, komission välillä, ei niin, että liikaa sovelletaan komitea, komitologian menettelyä, ei anneta liikaa valtaa suoralta kädeltä komissiolle. Tässä pitäisi pyrkiä menettelyjä yksinkertaistamaan ja tehostamaan niin, että tekstistä, lopullisesta tekstistä ei tulisi liian raskas ja voi tietysti olla tiettyjä prosenttiosuuksia niin, että näillä rahoitusvälineillä olisi myöskin jotakin merkitystä. Osuuksien täytyy olla riittävät, ei niin, että prosenttiosuudet ovat niin pieniä, että niillä on lähinnä vain symbolista merkitystä. Niillä täytyy todella voida vaikuttaa. Sitten turvallisuus, melukysymykset, ja CESAR, kaikki tällaiset tietoteknologiset apumenetelmät, niihin täytyy keskittyä. Ja nehän eivät sinänsä liity infrastruktuuriin sellaisenaan, vaan ne menevät soveltamisalan ulkopuolella. Lisäksi ne ovat hyvin kalliita välineitä, kun ajatellaan, mitä määrärahoja tähän on kohdennettu. Ja nyt viittaan tässä komission ehdotukseen, jonka jo mainitsinkin. Ja lisäksi tässä on sellaisia asioita, jotka eivät liity toimielinten toimivaltaan, eivätkä siis, tai tietyllä tavalla liittyvät tähän välineeseen ja sen toimintaan, mutta toimielimet eivät voi niitä käsitellä. Tähän liittyy useita erityiskysymyksiä. On korostettava sitä, että että jäsenvaltioiden keskuudessakin ajetaan hyvin erilaisia etuja. Joissakin maissa ehkä ajetaan rautateiden rahtiliikennettä, jossakin toisessa maassa jotakin muuta ja neuvottelu ja loppukeskustelut varmasti ovat hankalia. Kriteerejä on noudatettava. Kriteerit ovat myös melko laaja-alaiset ja kun näitä liikennekäytäviä edistetään, niin on muistettava se, että kaikkien hankkeiden on tuotava todellista eurooppalaista lisäarvoja. Ja kun nyt määrärahat ovat suhteellisen vähäiset, niin tässä on joissakin ehdotuksissa menty liian pitkälle verrattuna siihen, mitkä meidän mahdollisuutemme ovat. Eli nyt täytyisi saada sitten myös muita rahoituslähteitä, jotta nämä asiat saataisiin pantua täytäntöön. Joka tapauksessa on hienoa nähdä, että yhteistä tahtoa halutaan, mutta tässä täytyy vielä saada neuvosto ja komissio samalle viivalle meidän kanssamme. Kiitos siitä, että noudatitte puheaikaanne. Seuraavaksi annan puheenvuoron Adina Baleanille. Olkaa hyvä. First of all, I would like to say... Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja esittelijöitä, jotka ovat olleet mukana parantamassa mietintöä. Me olemme saaneet lähes 600 tarkistusta sekä Tranin että Itren jäseniltä ja odotamme eh, nyt seuraavaa varjo esittelijöiden kokousta ja keskustelua siellä. Itren puolelta olen hyvin tyytyväinen, että suurin osa kollegoista tukee esittelijöiden lähtökohtaa. Mitä tulee ehdot, ehdotuksen Kyproksen puheenjohtajamaalta. Olen samaa mieltä äh, kollegani kanssa tästä, koska tämä merkitsee todellista 40 prosentin leikkausta, eli se ei ole hyväksyttävä. Tiedän toki, että resurssit ovat äh, tiukoilla kriisin vuoksi, mutta se viesti, minkä me annamme kansalaisille tätä kautta, koska sen viestinhän pitäisi olla sitä, että ei tämä nyt tarkoita jatkuvaa tiukkuutta. Meidän ei pitäisi kuitenkaan olla ristiriitaisia tämän uuden suuntauksen kanssa, jonka puolesta Euroopan poliitikot ovat puhuneet, eli parantaa kasvua ja sitä kautta päästä eroon lamasta. Yhdessä kollegoiden kanssa tuen alkuperäistä komission ehdotusta 50 miljardia euroa. Me olemme vakuuttuneita siitä, että joka ikinen euro on hyödyksi, jos me haluamme uudenaikaista infrastruktuuriamme. Ja minä uskon, että kollegamme tulevat tukemaan tätä sekä Itretran että budjettivaliokunnassa sekä ylipäätään parlamentissa. Luonnollisesti meillä on suuri vastuu, kun me pyrimme varmistamaan sen, että tätä uutta välinettä käytetään mahdollisimman tehokkaasti Koskapa resursseja on rajallisesti, me tarvitsemme myös vipuvälineitä, jotta voimme saada mukaan myös yksityistä rahoitusta. Me emme kuitenkaan voi laskea pelkästään julkisiin tukiin. Sen vuoksi energiasektori suosittikin, että 80 prosenttia budjetista menisi projekteille, joita rahoitettaisiin yhteisin rahoitusvälinein. Tämä olikin meidän tarkistustemme tavoite ja olen todella iloinen, että varjoesittelijämme Itressä Pirillo Terms ja Kantsia tätä tukevat ja he ovat tehneet tarkistuksia, joiden prosenttiosuudet ovat 60 ja 90 välillä, ja olen vakuuttunut, että me löydämme aiheesta kompromissin. Mitä tulee sitten telekom-sektoriin, siinä ehkäpä pitäisi painottaa tarkoittaa sitä, että luodaan kysyntää laajakaistalle. Tätä tukevat myös Trautmanin ja Pirion tarkistukset, ja herra Kancho on myös tehnyt tästä tarkistuksia, jossa hän haluaisi siirtää fokusta rahoitusvälineiden suuntaan. Olemme kuitenkin samaa mieltä siitä, että Euroopan digitaalipalveluiden eh, rahoittaminen, kuten esimerkiksi eh, Adriana, ne täytyisi tehdä tukien kautta. Artikla 10, joka liittyy rahoitusasteisiin. Tähän on tehty hyvin paljon tarkistuksia, jotka ovat 30 ja 50 prosentin välillä liittyen nimenomaan energiasektorilla yhteisrahoitukseen. Kompromissitarkistus on varmasti löydettävissä ja me tulemme neuvottelemaan näistä rahoitusvälineistä ja tuista. Haluaisin vain muistuttaa, että lähestymistapamme sekä energia- että telekom-alalla on varmistaa se, että koko prosessin keskiössä ovat markkinat, niin että voimme välttää vääristymiä ja epätasapainoa. Haluaisin myös muistuttaa, että tämä ei ole uusi versio rakennerahastoista tai kohesiorahastoista, vaan tämä on erilainen rahoitusväline, joka tarkoitus olisi täydentää perinteistä rahoitusta. Meidän täytyy voida myös muuttaa mielipiteitämme, mikäli me haluamme saada tämän toimimaan. Tulevina viikkoina meidän täytyy taistella budjetin puolesta, mutta samanaikaisesti meidän täytyy toimia vastuullisesti ja keskittyä tarpeisiin. Mikäli Euroopan talous, rahoitusresursseja leikataan, silloin meillä täytyy olla erilaisia poliittisia vaihtoehtoja sille, mitä me haluamme rahoittaa. Muuten tästä tulee vain tyhjä projekti. Energiasektorilla meidän täytyy ehkä priorisoida markkinoiden integrointia, uudistuvien välitystä tai muuta. Meidän täytyy katsoa, mitä me haluamme niitä rahoittaa ja samaten katsoa telekomalalla, onko se sitten laajakaista. Sen lisäksi meidän täytyy katsoa myös erilaisia kriteereitä artiklassa 17 ja myös komission monivuotisia ohjelmia. Nämä valinnat ovat ehkä aika vaikeita tehdä, mutta parlamentin vastuulla on asettaa poliittisia painopisteitä ja huolehtia siitä, että olevassa olevia varoja käytetään järkevällä tavalla. Odotan ilolla tulevia keskusteluita. Grazie. Ora darei la parola. Kiitos. Seuraavaksi Fern, kolme minuuttia talousarviovaliokunnan puolesta. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin mainita, että Kyproksen esitys, siitä monet kollegat ovat puhuneet, ja näistä sitä käsillä sen kummemmin, mutta mitä enemmän me leikkaamme budjettia, sitä vaikeampaa on saada hyvä budjetti. Kaikki haluavat pitää kiinni niistä määrärahoista, joita jo on osoitettu tietylle alueelle, oli maataloudessa tai muusta, mutta kuka puolustaa sitä, varojen käyttöä tarvitaan tulevaisuuden Eurooppaan, investointeja tutkimukseen, kehitykseen, infrastruktuureihin. Ne ovat olla ratkaisevia kysymyksiä. Budjettivaliokunnassa mielipideverkkojen Euroopan välineistä ennen kaikkea rahoitusvälineistä, on se, että budjettivaliokunnan kannalta on olemassa rahoitusvälineen konsepti, joka kokonaisuudessa on otettu huomioon. Esittäjät ovat ottaneet sen huomioesityksessä, on iloinen siitä. Muutama teknisiä kommentteja muutama. Me joskus käytämme puhumme siitä, että jotkin asiat ovat suboptimaalisia, mutta on myös sellaisia asioita, jotka eivät ole optimaalisia lainkaan, mikä kuulostaa vielä kielteisemmältä, itse asiassa kielteisemmältä kuin tarpeen. Meidän ei pitäisi pelotella in, mahdollisia investoijia. Sama koskee myöskin markkinoiden vääristymiä. Totta kai me olemme hyvin varovaisia. Me todellakaan emme halua että vedään pohjaa pois jotakin olemassa olevalta rahoitukselta, mutta meidän täytyy saada aikaan uuden tyyppinen välttämätön markkina pitkän tähtäyksen investoijille, jotka tavallisesti eivät investoi tämän tyyppisiin hankkeisiin. Tämä on hyvin tärkeää. Pitää puhua liikaa markkinoiden vääristymisestä. Pitäisi katsoa eteenpäin. Tärkeää on täydentävyys ja niin edelleen. Tässä olen yhtä mieltä siitä, että meillä on hyviä tarkistuksia budjettivaliokunnalta. Haluaisin myös korostaa hiukan sitä, että mietinnössä olisi tarvetta keskittyä rahoitusvälineiden tarkoituksiin ja tavoitteisiin. Rahoit- talouden tilanne, jossa tällä hetkellä ollaan, on se, että on niin, että monia hyviä investointeja ei tapahdu siksi, että on vaikea saada luottoja, olemassa tiukkoja, määräyksiä, jotka koskevat pankkeja ja rajoituksia koskevat julkista rahoitusta, ja tämä myöskin estää talouden elpymistä ja se, että saataisiin aikaan hyvää tulosta unionin investointien osalta on hyvin tärkeää. Ja siksi sitä ei tarvita pelkästään tilapäisenä, vaan pitkän tähtäyksen ratkaisuna. Ja olisi hyvä, että tätä korostettaisiin hiukan enemmän. Meistä on myös tärkeää, että kun verkkojen Eurooppa-välinettä niin arvioidaan, neuvoston tulisi arvioida myös tulevia toimia, joita pitäisi tehdä. Miten voidaan jatkaa, jotta voidaan lisätä edelleen investointia prioriteettihankkeisiin. Meidän pitäisi katsoa ajatusta siitä, että olisi projektiportfolioita, investointeja uusiutuviin energioihin, on monentyyppistä, monentyyppisiä välineitä, joilla voidaan harjoittaa tällaista rahoittamista infrastruktuureihin, mutta pitäisi ottaa tällainen eteenpäin katsova näkökanta. Ja myös on syytä tarkastella yhteyttä projekti, velkakirja, aloitteeseen, joka on esille muissa asioissa, ja tällaisten sekoittamisten blending-ratkaisuista. Ja meidän pitäisi pyrkiä saada aikaan tällainen ähm, kalupakki, joka, jo voitaisiin käyttää niin, että voitaisiin katsoa, miten tyyppistä tukea voidaan osoittaa mihinkin. Ja on tärkeää, että olisi avoin mieli silloin, kun puhutaan tällaisesta välineiden yhdistämisestä. Sitten äh, kohesiosta, sitä on puhuttu. On tärkeää, että me puolustamme sitä, että kohesiorahoitus sisällytetään tähän siksi, että Euroopan lisäarvo hyvässä infrastruktuurissa on tarpeen, ei pelkästään rikkaille läntisille jäsenvaltioille, vaan myöskin kohesiomaille. Ja meidän täytyy antaa tukea näille maille niin, että ne voivat kehittää hyvää, hyviä kilpailukykyisiä ratkaisuja ja sovellutuksia silloin, kun on kysymys rahoitusvälineistä. Kiitos varjoesittelijälle. Ja seuraavaksi Kanchan, joka on Itren varjo esitteli. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kolme minuuttia siis puheaika. Mielestäni tästä täytyy esittää joitakin tärkeitä huomioita. Ensinnäkin ihan tästä yleisaiheesta. On käytettävä innovatiivista rahoitusvälinettä ja tämä on todellakin taattava, olipa sitten kyse vaikkapa hankejoukkolainoista tai muista mahdollisista välineistä. Vaikkakin tällaista maksimikynnystä ei ylitettäisikään, niin takuut tälle käytölle on saatava. Ja lisäksi tämä on oltava sellainen väline, että sitä voidaan myös soveltaa. Minä uskon tähän välineeseen ja vipuvaikutuksen lisäksi todennäköisesti se edistäisi myös yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuutta. Mielestäni tässä televiestintäalan määrärahoja ensinnäkin täytyisi, ne täytyisi ylläpitää, kuten budjettivaliokunnankin esittelijä sanoi. Lisäksi täytyy keksiä innovatiivisia rahoituskeinoja ja rahoitusvälineitä tätä käyttöä varten. Älyverkot ovat hyvin tärkeä asia, johon pitäisi investoida. Ja myöskin liikenteen alalle on todella voitava investoida – on puhuttu merten moottoriteistä esimerkiksi, ja meidän täytyy todella löytää keino, jotta me voimme edistää näitä hankkeita myöskin kolmansissa maissa, eh, vaikkapa naapuruuspolitiikan tai muun tällaisen tai IPA-välineen kautta. Meillä on tässä vuorovaikutuksessa ja keskustelussa tärkeitä kumppaneita, jotka on otettava mukaan. Myöskin hallinta, erityisesti liikennekäytävien alalla, on tärkeä asia. Ja meillä täytyy olla koordinaattoreita, jotka pystyvät todella toteuttamaan näitä hankkeita. Ja äh, liikennekäytävähankkeita on voitava edistää ja kehittää jatkuvasti. Ja koordinaattoreiden väliset suhteet on oltava siinä mielessä kunnossa. Ja äh, nyt onkin äh, voitava rahoittaa erottelematta toisistaan äh, tällaisia liikennekäytäviä, olipa ne sitten maalla tai merellä. Unionin täytyy kaikissa vaiheissa osallistua tähän, jotta kehitys olisi tehokasta ja myöskin taloudellisesti yhdenmukaista kaikkialla. Lisäksi meidän pitäisi kiinnittää enemmän huomiota tuohon viimeiseen vaiheeseen, koska sehän on se, joka saa kaikki nämä liikennekäytävät lopulta käyttöön niin, että ne toimivat. Ja tässä edellä, er, erityisen tärkeää on näiden verkkojen tehokkuus, jotta myöskin liikennevirrat saadaan tehokkaasti niiden kautta välitettyä. Kiitos, kiitos myös, että noudatitte tuota puheaikaa. Sitten Pirillo. Kiitos puheenjohtaja. Tarkistukset, joista todella täytyy keskustella, liittyvät seitsemän artiklan kolme kohtaan, ja se koskee hankkeiden, yhteistä etua koskevien hankkeiden tukikelpaisuutta ja sitä, miten niitä voidaan unionin määrärahoista rahoittaa. Kuten tiedätte, muutama viikko sitten ITRE-valiokunnassa äänestimme Korea de Camposin mietinnöstä. Se koski energiainfrastruktuureja ja me saavutimme tuolloin 15 artiklan osalta kompromissin. Se on hyvin tärkeä myöskin tämän verkkojen Eurooppa-välineen kannalta. Kun nyt puhutaan näistä etua koskevista hankkeista, on muistettava tuo kompromissi ja siihen liittyvät tietyt epäilykset. Miten näitä kaikkia rahoitetaan? Ja tässä artiklassa on poliittinen virhe mielestäni kahdesta syystä. Ensinnäkin siinä nyt kumotaan se, mitä Itressä oikeastaan jo hyväksyttiin, ja toiseksi Euroopan parlamentin kanta äh, siinä hylätään, koska Euroopan parlamenttihan oli hyvä, antanut tämän neuvotteluvaltuuden kollegalle. Sitten synergiaedut. Siitäkin voitaisiin kompromissi saada aikaiseksi, kun puhutaan näistä maksuista tai niiden alentamisesta. Onko sitten kyse 10 prosentista vai mistä? Jos halutaan torjua ilmastonmuutosta ja niin edelleen. Olemme esittäneet useita tarkistuksia siitä, mikä on kunkin resurssin prosenttiosuus. Ja tällä tavalla me voisimme rahoittaa mahdollisimman suurta määrää eri hankkeita. Jos monivuotinen rahoituskehys alenee, niin silloin voitaisiin myös todella hankaloittaa strategisesti tärkeiden hankkeiden toteuttamista. Ja sitten vielä viimeiseksi televiestintäalasta. Joissakin tarkistuksissa on puhuttu siitä, että näitä verkkoja pitäisi vain rahoitusvälineistä rahoittaa. Jos nyt tällainen mahdollisuus hyväksytään, niin sitten pitäisi jättää mahdollisuus itse alalle valita, että haluaako se yhdistellä eri rahoituslähtöjä. On totta, että jossakin maaseutualueella tai vuoristoalueella tai tällaisilla alueilla – ei ehkä haluta investoida laajakaistaan, koska se ei tuota niin kovin paljon. Ei ole siis halukkaita investoijia noilla alueilla ja silloin tarvitaan suoria tukia unionilta. Kiitos. Kiitos kollega Pirilolle. Sitten Bacher. Kiitos eh, puheenjohtaja. Kiitän esittelijöitä tästä kovasta työstä. Tässä on luonnollisesti tullut koko joukko tarkistuksia Aloittaisin eh, muutamalla kysymyksellä ja huomiolla. Moniin liitteisiin on tehty todella paljon tarkistuksia. Minä kuvittelin, että meillä olisi ollut jonkinnäköinen herrasmies-sopimus siitä, että ei koskettaisi liikaa näihin eh, liitteisiin, mutta nyt kuitenkin on yli sata tarkistusta näille eri käytäville ja vaikuttaa nyt todella vaikealta päättää, mitkä näistä projekteista ovat relevantteja ja sopivat tähän strategiaan. Tiedän myös, että on paljon tarkistuksia, jotka heikentävät komission tekstejä ja minä en halua sitä. Niitä tukea esimerkiksi jyysit tai lyysit sääntöjä siitä, äh, että annettaisiin first come first serve äh, perusteella näitä varoja. Toinen Toisia tarkistuksia olen itsekin esittänyt, jotka liittyvät siihen, että sopet sopeutettaisiin TEN-T-projekteissa näitä määriä tärkeille satamille ja että olisi myös yhtäläiset lähtökohdat kaikille. Se on erittäin tärkeää sen vuoksi, että me haluamme, että meillä on tietynlaista tasapainoa eri liikenne välineiden kesken. Sitten vielä lopuksi tämä 10 miljardia näistä kohesiorahastoista. Olen vakuuttunut siitä, että komission ehdotus oli erittäin hyvä. Minä ymmärrän, että on erittäin vaikea löytää tästä hyvää kompromissia, mutta toivon, että eh, esittelijä ja varjoesittelijät löytäisivät sellaisen kompromissin, joka olisi avoin, seurattava ja selkeä eikä sellainen, että ihmiset eivät ymmärrä, mikä koko asian tarkoitus on ja se, että silloin tavallaan tämän 10 miljardin lisäarvo menee hukkaan. Joten toivon todellakin, että me saamme aikaan hyviä kompromisseja myös Connecting Europe-järjestelmällä eh, sen vuoksi, että tämä on hyvin tärkeä ohjelma monille jäsenvaille ja se luo eurooppalaista lisäarvoa ja sen vuoksi me tulemme tukemaan sitä täysin. Kiitos. Grazie. La parola collega Kramer. Kiitos ja seuraavaksi Kramer. Ja ich bedanke mich auch bei... Niin, minäkin haluan kiittää esittelijöitä. Ei ole helppoa, kun tulee paljon tarkistuksia löytää kompromisseja. Ensinnäkin me olemme arvostelleet sitä, että on pidetty kiinni tästä vanhasta toivellistasta. Toivellista ilman rahoituksellista varmuutta jäsenvaltioilta on selvää, että kaikki ovat olla mukana ottamatta huomioon mitään mahdollisia menetyksiä. Jos olisi katsottu sitä, että tietty tietystä osallistumista voidaan sopia, silloin se huomattavasti vähemmän hankkeita ja vähemmän täydennystä. Nyt meillä on taas näitä hankkeita paljon ja meillä on suuret hankkeet sen lisäksi. Haluaisin puhua tästä Brennerin perustunnelista. Se on 65 kilometriä pitkä, mutta tätä tunnelia varten, täyt, varten täytyy kaivaa tunnelia 230 kilometriä. Esimerkiksi se koneiden käyttöä, siinä ei ole, ei ole kuitenkaan kestävä, tulee viemään pitkään – ja se, että jos tämän kautta tapahtuu siirtyminen teiltä kiskoille, on kyseenalaista. Muista hankkeista me puhunut aiemmin. Me haluamme, että on kestävää rahoitusta, myöskin ekologista kestävyyttä ja katso, miten voidaan jälkikäteen ansaita hankkeella rahaa ja miten paljon työpaikkoja niiden kautta luodaan. Jos tapahtuu tällaista rakennustoimintaa, on suuria koneita, joita käytetään 30 vuotta, vai onko niin, että käytetään inhimillistä materiaalia joiden kautta nämä hankkeet toteutuvat. Tärkeää on myöskin rajat ylittävät osuudet. Me tiedämme, että eurooppalainen rautatieverkosto on kaukana toteutumisesta, on aukkoja siellä, missä on rajat, ja tästä ei ole tehty mitään johtopäätöksiä. Olisi voitu sanoa, että nämä aukot, joita on syntynyt sodan tai sodan jälkeisenä aikana, ne pitäisi rahoittaa, jotta siinä Oi, tilanne se, että välttämättä ole kansallista, niin tämäkin periaate puuttuu täältä, siksi olemme tehneet tarkistuksia. Ja Sender totesi että melusta, että se olisi mikään ongelma. Me, me säästämme rahaa, jos me tartumme meluun sen lähteellä, säästämme rahaa ja aikaa, koska 10 miljardia on tarkoitettu eh, eurooppalaisissa hankkeissa korkeisiin eh, meluesteisiin. Itse asiassa Berliinin muuri oli 3,60 korkea. Mutta jos me tartumme siis meluun sen lähteellä, silloin voimme neljällä miljardilla hyvin nopeasti ja tehokkaammin torjua melua käyttämättä 10 miljardia. Ja tämä merkitsee sitä, että tällä menun lähteellä olisi mahdollista toteuttaa tämä yhteisötuksen puitteissa. Tässä voitettaisiin monin tavoin sekä ajassa että rahassa että myöskin tehokkuuden kannalta. Totta kai on tullut enemmän äh, hankkeita. Me olemme tehneet leikkauksia kiskohankkeisiin. Me olemme tehneet johtopäätöksiä Rainin, Reinin mainin Tonavan kanavasta. Saksassa tuolloinen liikenneministeri Volker Haus totesi, että se on suurin typeryys, mitä on tehty Babelin torin rakentamisen jälkeen. Hän oli oikeassa, koska yksi tai kaksi laivaa päivässä kukee sen kautta, eikä 100 tai 200 niin kuin toivottiin. Siksi meidän pitää keskittyä asioihin. 80 prosenttia laivaliikenteestä tapahtuu Reinillä. Se on järkevää, mutta Elbeä ei pidä laajentaa eikä Tonavaa. Sillä on ekologisia vaikutuksia ja myöskin taloudellisia vaikutuksia. Ja lopuksi kohesiorahastosta on oikein, jos toimitaan niin, että varat jäävät kohesiomaihin ja että keskitytään rajat ylittäviin osuuksiin, koska me haluamme, että Eurooppa kasvaa yhteen, eikä edelleenkään jää aukkoja sinne, missä rajat ovat olleet. Grazie, la parola, signor Kiitos, ja sitten Rova Foster, Thank you, Chairman. I'd just like to read out uh, some points by our... Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin tuoda tähän julki varjoesittelijämme ja koordinaattoreidemme kantoja. Varjoesittelijä ei valitettavasti pääse paikalle. Ensiksi haluaisin kiittää varjoesittelijöitä työstä. Ja nyt kun keskustelemme tässä tulevina vuosina, tulevina viikkoina näistä asioista, niin varmasti pääsemme yhteisymmärrykseen. Verkkojen Eurooppa-väline on varjoesittelijän mukaan todella uskottava hyvä väline, kun me haluamme yhdistää Euroopan eri osat toisiinsa. Hän on esittänyt joitakin tarkistuksia tähän yhteisesittelyiden laatiman mietintöluonnokseen. Ensinnäkin käytäviin, käytävähankkeista ja niiden ensisijaisuudesta. Ensinnäkin on käytettävä avustuksia, kun näitä hankkeita, käytävähankkeita rahoitetaan. Lisäksi verkostojen sirpaleisuudesta täytyy päästä eroon. Sitten 10 miljardia kohesiorahaston kautta väliarvioinnin aikaan. Varjoesittelijämme uskoo, että kohesiorahastoja pitäisi käyttää niin, että kunnioitetaan, noudatetaan kansallisia määrärahoja, mutta sitä hallitaan sitten komission taholta keskitetysti. Olisi eh, voitava taata se, että hankkeet edistyvät paremmin ja väliarvioinnin perusteella kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi myös voida hakea rahoitusta kohesiorahastosta. Nämä ovat siis tärkeitä hankkeita. Lisäksi tässä asetuksessa pitäisi tehdä selväksi, että 2,5 prosenttia ei saisi olla tässä kynnysarvona tai raja-arvona, vaan pitäisi voida antaa, tai osuuden pitäisi voida olla suurempi, kun ajatellaan kohesiorahaston määrärahoja, varsinkin kolmansissa maissa. Sitten ihan lopuksi. Meillä on huolenaiheita, kun ajatellaan infrastruktuuria näissä tässä taloudellisessa tilanteessa. On todella keskitettävä rahoitus sellaisiin, sellaisille alueille, jotka tarvitsevat kestävää, kestävää kasvua. Ja meidän täytyy saada hankkeille eurooppalaista lisäarvoa ja lisätä näitä liikennekäyntäviä niin, että yhdistämme eri alueet toisiinsa. koheesiorahaston ja tämän välineen asetuksen välillä on yhteys, jota on noudatettava. Ja aivan lopuksi rahoitusvälineitä pitäisi voida käyttää tässä niin, että saadaan rahoitusta myös yksityiseltä sektorilta, jotta rahoitusta voidaan sillä tavalla siis lisätä. Delegoidut säädökset niitä pitää soveltaa niin, että mekin pääsemme valvomaan. Kiitos. Sitten Claude Tyrmäs. Uh, I will be short and... Kiitos uh, ihan lyhykäisesti ja pyrin tässä keskittymään tiettyihin avainkysymyksiin. Ensinnäkin uh, neuvoston ehdotus budjetista viime viikolla ihan lievästi sanottuna on oikeastaan melkein loukkaus. Siinä alkusanoissa he sanoivat, että budjettia pitäisi käyttää Euroopan lisäarvon eteen. Ja sitten kun katsoo yksityiskohtia, niin tutkimus, josta on lisäarvoa, SEF, josta on lisäarvoa, opiskelijaohjelmat, kaikki ne ohjelmat, joissa meillä on eurooppalaista lisäarvoa, niitä on dramaattisesti leikattu – ja maatalouspolitiikkaa ja rakennerahastoja ei ole leikattu. Miksi? No siksi, että ne ovat äh, kansallisen äh, lähipäätösperiaatteen alaisia. Eli siis me parlamenttina, meidän täytyy nyt seistä yhdessä ja taistella sen puolesta, että saamme täydet summat SEFille. 40 prosentin leikkaus, jota Kypros puheenjohtajamaana on ehdottanut, on loukkaus ja ei ainakaan pitäisi sanoa, että tässä on tällä budjetilla eurooppalaista lisäarvoa, koska he tuhoavat sitä. Mitä tulee sitten energiaan, sähköinfrastruktuurille on paljon tarvetta. En kuitenkaan näe niin suurta tarvetta kaasuinfrastruktuurille. Sen vuoksi, että meillä on eh, kaasun toimitusdirektiivi. Se on siis jo tehty Meillä me myös olemme priorisoineet näitä kaasuputki-infrastruktuuria. Ja enkä usko, että kaasun määrä tulee dramaattisesti nousemaan tulevina vuosikymmeninä, koska me olemme jo kaikkein lähes korkeimmalla tasolla. Suurin käyttäjä on rakennussektorit ja se tulee laskemaan sen vuoksi, että teemme nyt ohjelmia, joilla remontoidaan ja uudistetaan näitä rakennuksia. Ja kaasuturbiinit eivät sitten ehkä pyöritä tätä niin kauan. Me emme tarvitse niin paljon rahaa enää kaasuun. Sen vuoksi meidän pitäisi nyt huolehtia siitä, että suurin osa rahasta menee sähkölle. Toisekseen sähkö- ja kaasuinfrastruktuuri ovat säädeltyjä asioita. On investoija, joka investoi 50 vuodeksi. Hän neuvottelee tästä lakien säätäjien kanssa. Ja minusta tällaisen säädeltyyn bisneksen ei pitäisi lähteä nyt sekaantumaan ja kaikki tuet pitäisi leikata minimiin. Ja ehkäpä vain joitain poliittisia projekteja, kuten esimerkiksi se, että voisimme tehdä Itämeren maista, Baltian maista vähemmän riippuvaisia Venäjästä – Joten esimerkiksi tällaiselle projektille kyllä annetaan varoja. Ja ehkäpä, että Maltan ja Kyproksen liittämiseen tarvitaan myös tukea, koska se on poliittinen prioriteetti. Mutta se on kuitenkin ihan kaupallista toimintaa ja sen vuoksi siinä meidän tulisi rajata näitä tukia ja painottaa sitten rahoitusvälineiden tärkeyttä. Ja näitä välineitä ne pitäisi antaa esimerkiksi Euroopan keskuspankille niin, että ne pystyisivät saamaan yksityistä rahoitusta esimerkiksi eläkerahastoilta ja niin edelleen. Sen lisäksi olen myös esittänyt tarkistuksia, jotta ymmärtäisitte, että meillä on suuri ongelma liittyen pääomasirpaloitumiseen. Irlanti, Espanja, Kreikka, Portugali, siellä täytyy investoijana maksaa hyvin korkeita korkoja kun taas muilla markkinoilla korot ovat matalat. Joten meidän täytyy yhdessä löytää ratkaisu. Kaikkia maita on tänään, ne, ne maat, joita on nyt rangaistu näiden rahoitusmarkkinoiden äh, toimien vuoksi, tämä tulee näkymään vuosia eteenpäin, koska on todella kallista rahoittaa tarkoittaa energiakentän uudistamista ja se meidän on huomioitava. No, Kiitos. Täällä on vielä 13 puheenvuoroa ja luen nyt tämän luettelon. Ikadraui, Grosch, Trautmann, Grandes, Liberazzaski, Vidal Quadras, Ertug, Van Dalen, Prodi, Ticau, Galler, Correra Campos, Kaumatsalos, 14. 14 puheenvuoroa itse asiassa. Ai, vielä lisää. 15 puheenvuoroa. Jos me nyt haluamme antaa vielä esittelijälle vastauspuheenvuoron, niin puolitoista minuuttia kullekin puheaikaa ja kaikkien täytyy noudattaa myös puheaikoja. Eli puolitoista ei yhtään enempää. Del Castillo. Eh, primero, Eh, niin, tässä mietinnössä on ongelma, joka liittyy siihen, että koordinaatio, kun on puhuttu paketista, on ollut tällöin puhutaan puitteista ja puhutaan erityismietinnöistä, mutta nyt voidaan sanoa, että ensin puhutaan yhdestä toisesta ja sitten kolmannesta. Näistä käytäisiin neuvotteluja neuvoston kanssa ja kuitenkin ollaan tilanteessa, jossa on tämä puitemietintö, jotka on olemassa erityisiä ongelmia ja tämä, miten sitä vaikuttaa, siihen vaikuttaa tämä erityinen tilanne. Työ on ollut kova, mutta myös tämä on hyvin olennaista. Mitä tulee tähän yleiseen budjettiin, sanoisin, että täytyy pitää kiinni voimakkaasta kannasta ja pitää kiinni saavutetusta tasosta ja katsoa siitä, mikä on komission esitys, eli että voitaisiin katsoa, mitä tulee suhteellisiin periaatteisiin. Ja sitten, mitä tulee energiaan, me olemme lähteneet siltä perustaan liikkeelle, että hankkeet, joita voidaan rahoittaa, saavat tukea tukien kautta tai rahoitusvälineen kautta, mutta ei ole mitään prosenttiosuutta. Mutta tulemme tämän kokouksen jälkeen äänestämään telekommunikaation verkoista tässä hengessä. Tällä linjalla minun ryhmäni tulee neuvotteluissa toimimaan tämän mietin, puitemietinnön puitteissa, joka liittyy tähän verkkojen Eurooppaan. Kiitos sitten Nelli Kadraoi. Kiitos äh, puheenjohtaja. Aluksi haluaisin kiittää esittelijöitä tehdystä työstä. Muutama asia. Ensimmäinen on, ensinnäkin on hyvin tärkeää, että, että esittelijä arvioi nämä tarkistukset ja pitää kiinni niissä hyvin objektiivisista ja tiukoista kriteereistä, varsinkin mitä tulee liitteisiin, koska tavoitteena täytyy olla, että näitä varoja käytetään mahdollisimman paljon sellaisiin projekteihin, joilla on eurooppalaista lisäarvoa. Täytyy katsoa myös hieman koherenttiutta esimerkiksi TEN t suuntaviivojen suhteen, mutta olen vakuuttunut, että sekin hoituu. Tärkeää on luonnollisesti myös tämä poliittinen viesti, varsinkin eh, Kyproksen puheenjohtajamaan ehdotuksen jälkeen, se mitä he ovat ehdottaneet budjettiin olen samaa mieltä kaikkien kanssa, jotka ovat tätä kovasti kritisoineet. Ei ole mitään järkeä piirtää eh, kaunista karttaa tulevista liikenne- ja energiaverkoista ja pitää kauniita puheita ja sitten samanaikaisesti leikataan kaikki varat pois. Lähdemme siitä, että tämä luonnollisesti on vain äh, lähtökohta ja tästä nyt sitten käydään keskustelemaan ja neuvottelemaan niin, että budjetin sisällä voidaan sitten vielä asettaa priorisoinnit uusiksi. Mutta minun vetomukseni komissiolle olisi, että kun äh, loppu jos lopputulos on sen kaltainen kuin mikä nyt on pöydällä, niin silloin komission täytyy rehellisesti sanoa, mitkä ehdotukset poistetaan, koska tätä verkkoa täytyy vain kutistaa, taikka sanotaan, että tämä ei olekaan vuosi 2030 vaan 2050 tai miten vain, mutta meidän täytyy hyvin rehellisesti kansalaisille kommunikoida ja näyttää, mihinkä Eurooppa tulevina vuosina haluaa investoida. Joten toivon, että komissio laatisi jonkinnäköisen strategian neuvoston suuntaan äh, siitä, miten tämä toteutetaan. Kollega Grosch. Kiitos ja sitten Grosch. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää kollegoja mietinnöstä. Lyhyesti neuvoston puheenjohtajavaltion esityksestä. Täällä on yhdessä jo todettu, että välineet, joiden kautta saadaan aikaan kasvoja, joilla puolustetaan strategiaa 2020, että siinä tapahtuu leikkauksia. Tämä on osa sitä uskovuttavuuden puutetta, jota kansalaisten piirissä on löydettävissä. Ainoa väline, joka nyt jo on sidottu konkreettisiin hankkeisiin, on SEF, ja jokainen ministeri, olipa kysymys valtiovarainministeristä, pääministeristä tai liikennemiestä, he saattavat todeta, että olivat saavuttaneet jotakin oman maansa puolesta ja tämän mahdollisuuden ovat hukanneet. Rahoitusväline on tärkeä, mutta tässä on tärkeä rooli myös sillä, että jos me haluamme saada uusia investointeja julkisen, investoja julkisen tahon ulkopuolelta, on pyrkiä myöskin vakuuttamaan heidät siitä, mitä ollaan tekemässä. Mutta tämä väline voi toimia vain silloin, kun kaikki kolme tahoa ovat vakuuttuneita siitä. Me olemme olleet mm, tämän kompromissin osalta mannassa, menossa hyvään suuntaan. Me tarvitsemme tämän kompromissin valiokuntien kesken. Se, että me työskentelemme käyttäen äh, tiettyjä kirjekuoriperiaatteita, että me käytämme tätä käytä tai menetä varat periaatetta ja että ja me suuntaudumme ensimmäisten äh, kokonaissummien mukaisesti. Mitä tulee sitten SEFiin ja kaikkiin muutoksiin ylipäätään, me olemme löydäneet lukkoon linjaa, jota on noudatettava, jossa parlamentti, jäsenvaltiot ja komissio pyrkivät samaan yksimielisyyden aikaan, mikä on se, mitä voidaan edustaa ulospäin, jos ylipäätään halutaan pelastaa tämä väline. Kiitos ja sitten Trotman. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vain palata kahteen tärkeään kohtaan. Yksi, yhtä niistä jo monet puhujat täällä ovat korostaneet ja se liittyy useiden rahoituslähteiden yhdistämiseen. Ja minä olin 59 tarkistuksesta hyvin huolissani. Siinähän pyritään poistamaan se, että voitaisiin yhdistää PK-yritysten ja unionin rahoitus jollain tavalla, ja tässä todella haluttaisiin nyt se säilyttää, kuten täällä on korostettu myöskin. Ja sitten taas 47 eh, tarkistuksessa on hyvin rajoittava kanta. Siinä puhutaan siitä, että näitä verkkoja voitaisiin rahoittaa vain rahoitusvälineellä. Tähän liittyy useampi kysymys. Ensinnäkin kun puhutaan televiestintäverkoista, niin investoijat eivät ole ehkä niin rohkeita investoimaan kuin vaikkapa energia-alalla, juuri sellaisilla aloilla, joilla verkot ovat vähemmän kehittyneet ja joilla todella ensisijaisesti pitäisi näitä verkkoja kehittää. Ja meille tulee jatkossa ongelmia rahoituksen suhteen. Ja haluaisin myös, että komissio vastaa tai kirkastaa EIPn eh, rahoitusosuutta. Sehän on yleensä rahoitusvälineistä vastuussa. Ja nyt ei ole kovinkaan selkeää näiden tarkistusten pohjalta, että mikä EIPn rooli sitten lopulta on. Kiitos ja sitten Grandes. Sí, gracias, president. Kiitos puheenjohtaja. Aika on rajallisesti, joten haluan, mitä tulee liikenne, kysymys puhua niistä Sanoisin, että on yhtä meitä kritiikistä, joka koskee puheenjohtajavaltion tekemää esitystä. Se on unelma, joka on hukattu, koska näiden lukujen pohjalta voidaan toteuttaa unelmia eikä voida toteuttaa todellisuuttakaan. Tässä toistuu se, mitä on tapahtunut aiemmin. Ja sitten haluaisin kiittää esittelijöitä. myös heillä on ovat toimineet hyvin järkevällä tavalla. Meillä on syytä kiittää heidän teitä työstä, joka on aina vaikeaa työtä. Mutta sitten on kolme kysymystä. Ensinnäkin yhteen sopivuus, mitä tulee nimenomaan rautatieliikenteeseen. Se on asia, joka olisi tärkeä kysymys. Toinen asia on sitten suhde käytävien, rautatiekäytävien välillä. Olemme sälyttäneet tähän perusverkkoon pyreneiden yhteydet, mikä on jo olemassa ja, ja jota ei saa jättää pois rahoituksen puitteista. Ja sitten tärkeää on, että liitteitä korjattaessa otetaan huomioon se että jäsenvaltioiden kanssa. Komission ehdotuksessa. Tämä pitäisi ottaa mukaan, mikä liittyy myöskin näihin dedikoituihin säädöksiin. Kiitos. Sitten Liberatski. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Przede wszystkim słowa uznania Kiitos e, puheenjohtaja. Kiittäisin esittelijä Ajala Senderiä ja myös muita, jotka ovat täällä puhuneet. Minä olisin puhua liikennesektorista. Ensinnäkin meidän täytyy miettiä, voimmeko yhdistää yhteisömenetelmän, sitten meillä on kohesiorahasto, niin että me saisimme aikaan lisäarvoa. Niin, että voisimme yhdistää sekä nämä eurooppalaiset käytävät että kohesion. Me olemme puhuneet Euroopan uudelleen teollistamisesta tavallaan rautatiet, satamat ja nämä käytävät. Ja jos me nyt sitten yhtäkkiä lähdemmekin leikkaamaan tästä nimenomaiselta alueelta, niin sehän tarkoittaa sitä, että me menetämme uskottavuutemme. Ja ne leikkaukset, joita, joita me teemme, niiden tulee tavallaan olla yhteensopivia sen kanssa, mitä me olemme ennen sanoneet. Meidän täytyy huolehtia siitä, että työskennellemme näitä leikkauksia vastaan ja huolehdimme siitä, että kiintiöitä ei tällä tavalla vähennetä. Grazie, la parola. Kiitos. Seuraavana Vidal Quadras. Niin, olen ottaa kolmeen asiaan energian osalta. Ensinnäkin tämä malli, me puhumme välineistä, joilla pyritään yhdistämään Eurooppa, eli luomaan sellaisia fyysisiä infrastruktuureja, joiden kautta pyritään saman aikaan verkostomarkkinoiden kesken, on myöskin muita kysymyksiä, jotka liittyvät Äh, uusiutuvien käyttöön, äh, päästöjen leikkaamiseen, mutta se, mistä me puhumme tällä hetkellä, on se, että pyritään parantamaan infrastruktuureja. Ja on tärkeää, että me unohda tätä. Toinen asia on sitten se, että on ehdottoman välttämätöntä saada pois tällaiset energiasaarekkeet. On jäsenvaltioita, joissa ovat sellaisessa yhteydessä naapureihinsa, että, että osuus on noin 10 prosenttia ja tämä on olennainen kriteeri, että saisin aikaan hankkeita. Ja jos me olemme yhtä mieltä siitä, että voidaan poistamaan tällaiset pullonkaulat, niin energian alueella tähän on tarvetta. Haluaisin vedota kollegoihin, että tuettaisiin sitä, että pyritään laajentamaan tätä pullonkaulojen poistamista myöskin energian alueelle. Ja kolmas asia on sitten se, joka liittyy asetukseen sisällä olevaan kysymykseen. Kollega puhui tästä, joka liittyy nimenomaan Euroopan yhden verkkojen Eurooppaan. Siis se, että pyritään määrittämään kriteerit, joiden kautta pyritään määrittämään yhteinen etu. Pyritään siis saman aikaan välineitä, jotka liittyvät rahoitukseen, mutta meidän pitää unohtaa kuitenkaan suhteet asioiden keskeen – se, että jos emme tee sitä, mitä me teemme, minun ensimmäiseksi sitten ei voida siirtyä toiseen ilman kolmatta, joten, nämä, joten uskon, että Euro, verkkojen Eurooppa, Euroopan yhdentäminen merkitsee sitä, että meidän pyrkiä varantamaan ja täydentämään asioita, mutta ei pidä unohtaa sitä, että ydin on nimenomaan tärkeää. Kiitos ja sitten Hertog. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, Kolleginnen und Kollegen. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensin haluaisin kiittää esittelijä näistä hyvin tärkeistä asioista, joita hän on painottanut, kuten esimerkiksi tämä liittäminen valkois- liikenteen valkoiseen kirjaan ja ympäristön suojaan. Hän on myös ottanut uusien teknologioiden tukemisen, mikä on tärkeää ja sen lisäksi ne on ottanut mukaan myös paikallisen ja alueellisen tason. Se, että ne otetaan mukaan näihin projekteihin. Se on myös äh, näissä äh, Euroopan laajuisten verkkojen suuntaviivoissa mukana. Se, mikä myös on positiivista, on se, että hän on ottanut äh, merien valtatiet mukaan. Sitten pari vielä muuta tärkeää asiaa. Ensinnäkin rautatie, rautatieliikenne, se on, sillä on, siihen liittyy hyvin isoa eurooppalaista lisäarvoa. Mitä sitten, jos meillä on paperilla ja suuria projekteja, johon kannetaan paljon rahaa, ja sitten niitä ei voida kansallisesti rakentaa, sen vuoksi, että on kaiken näköisiä äh, meluun liittyviä rakennuks- äh, kieltoja, käyttökieltoja. Eli siis äh, meidän täytyy siis saada jonkinnäköistä johdonmukaisuutta tämän melurajoitusten suhteen sekä suuntaviivoissa että lainsäädännössä. Pyytäisin, että esittelijät puhuisivat tästä vielä. Ja sitten vielä toinen ihan lopuksi tärkeä asia ovat sisävesiliikennereitit ne täytyisi myös huomioida. Ja toivon mukaan voimme puhua näistä vielä myöhemmin. Kiitos ja seuraavaksi Vandaalen. Puheenjohtaja, kiitos. Monet täällä valittavat tai neuvoston suhtautumisesta, mutta Minusta meidän pitäisi ensin katsoa hieman itsellemme. Me olemme tehneet hyvin paljon tarkistuksia näihin liitteisiin ja tämä on vastoin sitä herrasmiessopimusta, mitä meillä oli, eikä tämä varmastikaan helpota neuvotteluita jäsenvaltioiden kanssa. Joten sen sijaan, että me vain kritisoimme neuvostoa, niin meidän pitäisi ehkäpä suhtautua kriittisesti omaan itseemme. Minä olen suurella hämmästyksellä aikaisemminkin katsonut, millä tavalla Euroopan unionin vihreät Kramerin johdolla suhtautuvat esimerkiksi siihen, että Donau, Donata, Donava ei saisi käyttää. Minusta se on ihan uskomatonta. Jos me ajattelemme eurooppalaisesti, niin Donavahan on nimenomaan eurooppalainen vesireitti. Mutta hän vielä jatkaa tätä hyökkäystä. Me olemme tehneet neljä tarkistusta jos, he ovat tehneet neljä tarkistusta, jossa halutaan Antwerpenillä korvata Amsterdamin satamat ja toivon, että tällaiset tarkistukset kaadetaan. Grazie, kollega Prodi. Kiitos se sitten Prodi. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Olen samaa mieltä tästä luettelosta, joka liittyy tiehankkeisiin ja rautatiehankkeisiin, mutta haluaisin lisätä myöskin lentoliikenteen tähän mukaan, esimerkiksi Cesar-hanke. Varmaankin sitten kaasualalla pitää puhua tästä varaistoinnista ja sitten satelliittimenetelmät nimenomaan maapallon tarkkailua varten ja sitten kyberturvallisuus. Nämä ovat hyvin tärkeitä eurooppalaisia infrastruktuureja, jotka meidän on mahdollisimman nopeasti toteutettava etenkin sen takia, että olemme keskellä talouskriisiä. Etenkin sen takia nämä hankkeet on toteuttava mahdollisimman nopeasti ja määrätietoisesti. Sillä tavalla voimme myöskin edistää eurobondeja. Meidän täytyy olla todella määrätietoisia. Ehkäpä tässä voidaan myöskin jollakin tavalla yksityistää näitä hankkeita, jotta saadaan riittävästi investointeja. Mutta ponnistelujen voimakkuus on erityisen tärkeää ja se, että toimimme mahdollisimman nopeasti. Meidän on nyt ymmärrettävä se, että maailma on muuttunut ja muuttumassa ja meidän on pyrittävä ymmärtämään eh, tätä tilannetta ja päästävä sen yli myöskin. Kiitos ja sitten äh, Rova Tikau. Competitivitatea Uniunii Europene depinde de infrastructura energetică, infrastructura Euroopan unioni on hyvin riippuvainen energiainfrastruktuureista, televiestintästruktuureista ja muusta. Ja tämän takia minun mielestäni ei voida hyväksyä sitä, että määrärahoja tällä tavalla leikataan, etenkin kun ajatellaan tarpeellisia määrärahoja, jotta voidaan toteuttaa digitaalista strategiaa, digitaalistrategiaa. Kehitys on erilaista eri alueilla, erityisesti energian ja liikenteen alalla, ja ajattelen ennen kaikkea sellaisia maita, jotka ovat liittyneet eh, unioniin ensimmäinen toukokuuta 2004 tai sen jälkeen. Nyt sitten nämä 10 miljardia euroa ja koheesiorahasto. On hyvin tärkeää, että nuo määrärahat kohdennetaan eh, kansallisiin tarkoituksiin kansallisiin määrärahoihin. Lisäksi on hyvin tärkeää, että rahoitusvälineistä rahoitetut hankkeet valikoidaan mahdollisimman monipuolisesti, mutta myöskin niin, että ne jakautuvat maantieteellisesti mahdollisimman tasaisesti. Olen esittänyt käytävää kysymyksiin useita tarkistuksia tuen muun muassa tätä Mainzin ja Tonavan välisen kanavan eh, kehittämistä. Ja sitten Romanian vastaavaa täytyy myöskin rahoittaa. Lisäksi me haluaisimme, että teetettäisiin tutkimuksia – jotta voitaisiin rakentaa liikennekäytävä Bukarestin ja Budapestin välille. Me Mustaa mertakaan ei saa unohtaa. Eh, ich freue mich, dass... Kiitos puheenjohtaja. Olen iloinen sitä, että kollegat työnen minua ovat puhuneet melukysymyksestä, koska uskoakseni eurooppalaisen isäarvoon kuuluu myös se, että me saamme kansalaiset hyväksymään politiikkamme. Ja siksi minulla olisi erityinen pyyntö kollegoille, että tämä aihe, melusuojelu, että sitä ei käsiteltäisi minään täydentävänä tekijänä, vaan että se säilytettäisiin siinä muodossa, kuin komissio on esittänyt, niin että hankkeita yhteisrahoitettaisiin. Ajatellen myöskin sitä, että olemassa olevaa välineistöä käytetään, materiaalia käytetään siihen, että vähennetään melua, jota kiskoteillä syntyy. On tärkeää, että saadaan vähemmän melua aikaan ja on tärkeää saada aikaan lisää hyväksyntää. Jos joku joskus on asunut tällaisten rata verkkojen lähistöllä tai yöpynyt siellä tai pyrkinyt yöpymään siellä, on huomannut, että siellä ei ole olemassa mitään yöliikennekieltoa, niin kuin olemassa yölentokielto. Melu on todellakin sietämätöntä. Ja se on tärkeää saada liikennettä lisää kiskoille. Silloin meidän pitää myöskin aktiivisesti melun lähteillä pyrkiä vähentämään melua, joten tämän kohdan täytyy säilyä, eikä se saa poistaa. Grazie. Correra de Campos, prego. Kiitos ja Correra de Campos. Obrigado, Sr. Presidente. Quatro pontos muito breves. Em primeiro lugar, agradecer aos relatores a sua... Muutama asia, jotka haluan ottaa esiin. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijöitä tästä avoimuudesta, jota he ovat osoittaneet samoin kuin tästä joustavuudesta tehtyihin ehdotuksiin. Toiseksi haluaisin keskittyä lainsäädännölliseen johdonmukaisuuteen, ihan kuten Vila Kodraskin jo sanoi. Me emme voi käyttää joitakin kriteereitä yhdelle asialle ja sitten muuttaa näitä kriteereitä toisille. Negatiivinen esimerkki tästä on artikla 15. Me tässä keksimme uuden äh, prioriteetin, esimerkiksi tämä, että first come, first served kriteeri myös mitä tulee eh, varojen jakamiseen projektilta projektille. No, minä olen eh, tehnyt tarkistuksia näiden voimavarojen parempaan jakoon. Pilar de Castillon argumentin, argumenttia pitäisi myös kuunnella liittyen eh, resurssien prosentuaaliseen jakoon. Lopuksi vielä, jos budjettia nyt sitten leikataan, niin sen täyt, leikkauksen täytyy olla suhteellinen parlamenttina meidän täytyisi kuitenkin seistä tavoitteidemme takana ja taistella budjettimme puolesta. Kiitos ja sitten Komontsatsos. Ευχαριστώ Niin, tiedän, että nimeni on vaikea, mutta minä kuitenkin olen hiukan toisenlainen. Tulette varmasti ymmärtämään ajattelin sitä, mitä aion puhua tässä. Viisi, viisi asiaa. Ensinnäkin me tuemme rahoitusvälinettä, verkkojen Eurooppa, se on tärkeä väline koko Euroopalle. Se on olennainen elementti myös keskustelussa, jota tulemme käymään äänestykseen asti. Toiseksi tiukasti rajoitettu budjetti, jonka olemme juuri saaneet, sitä Euroopan parlamentti ei voi hyväksyä. Näin voimakkaasti leikattu budjetti, rajoitettu budjetti, on dynamiittia niitä yrityksiä, joita meillä on Euroopan liikenne-, energia- ja kommunikaatioverkostojen vahvistamiseksi. Ja jos me emme onnistu Euroopan unionina kasvua edistämään, silloin ainakin Euroopan parlamentin pitäisi puolustaa omaa uskottavuuttaan. Jos varoja käytetään rajallisesti budjetissa, niin pitää leikkausten tapahtua oikeissa järkevissä kohdissa. Se pitää olla selvää. Mutta kuten aiemmat puheet ovat jo todenneet, taistelua vielä ole hävitty. Meidän pitää jatkaa taistelua kärsivällisesti, kestävästi, niin että emme menetä kaikkea sitä, mitä tarvitsemme liikenteen alueella jatkokehityksen osalta ylipäätään Euroopan unionissa. Sitten yksittäisistä kysymyksistä. Olen sen puolesta, että merten valtaväliä tuetaan edelleen. Jotkut kollegat ovat jo todenneet samaa. Tätä varten olemme esittäneet, että varoja lisättäisiin 20-30 prosenttiin, sitten 10 miljardia kohesiorahastosta. Tämä SEF-väline ei voi korvata kohesiorahaston varoja. Ja kohesiovaltioiden osalta tämä on hyvin tärkeä kysymys ja koskettaa erityisesti Äh, aluepoliittisen valiokunnan ja ajalla sen, niin on löydettävä kompromissi, jota kaikki voivat tukea. Kiitos ja sitten sen alueella. předsedkyně, eh, já bych také chtěla poděkovat zpravodajům za práci na tomhle. Minäkin haluaisin kiittää esittelijöitä kovasta työstä tämän hankalan asian parissa. Minulla on muutama kommentti. Ensinnäkin kohesiorahaston uudelleenkäyttö. Mielestäni tässä on todella saatava hyvä kompromissi aikaiseksi joko sitten niin, että kansalliset määrärahat säilytetään, tai sitten niin, että todella avoimesti valitaan laadukkaita hankkeita niin, ettei jäsenvaltioita kuitenkaan panna kilpailemaan keskenään. Toiseksi haluan korostaa sitä, miten tärkeää on säilyttää mahdollisuus antaa avustuksia, koska muista välineistä ei voida täysin näitä rahoittaa. Kiitos. Grazie. Adesso noi abbiamo la commissione. Kiitos. Seuraavaksi sitten komissio. Me kiitämme komissiota siitä, että se on tullut paikalle ja haluamme nyt kuulla teidän kantanne, mutta puheaikaa ei ole kovinkaan paljon. Kaksi minuuttia per henkilö. Haluamme myöskin lopuksi vielä kuunnella esittelijät, mutta seuraavaksi siis komissio. Olkaa hyvä. Kiitos, minä tulen puhumaan hieman eh, kauemmin, koska minä katan tämän horisontaalisen ja liikenne eh, osan ja suurin osahan kuitenkin liittyy tähän liikenteeseen ja sitten kollegat voivat lyhyemmin puhua energiasta ja ICT-osasta. Ensinnäkin haluaisin eh, kiittää jäseniä tästä hyvin vahvasta mielenkiinnosta ja myös sitä, miten Kyproksen puheenvuoro vaikutti tähän. Komissio ei voi tukea näiden neuvotteluiden viimeisintä osiota, joka ei tue kasvun edistämistä. Ja näin myös suuria ristiriitoja Connecting Europe Facilityn yhteydessä nyt on puhuttu esimerkiksi siitä, että yli 600 osapuolta olisi mukana esimerkiksi teollisuuden edustajia ja myös jäseniä jossa SEFiä pidetään ihan avaintekijänä, jos halutaan parantaa Euroopan taloudellista tilannetta. Horisontaalisesta näkökulmasta me pidämme hyvänä kaikkia tarkistuksia synergiasta, mutta synergiaa voidaan käyttää vain siellä, missä sektoriaaliset eh, suuntaviivat eh, määrittelevät ne nimenomaan energian kohdalla. Sen lisäksi on ollut eh, puheita myös ALVn sopeuttamisesta. Minä en välttämättä tekisi tätä, tätä kautta, vaan mm, kohesiorahaston kautta. Ja sen, sitten palaan takaisin liikenteeseen. Kehottaisin valiokuntia löytämään äh, kompromissin tästä 10 miljardista, joka on siirretty kohesiorahastoista Connecting Europeille. Minusta tämä on hyvin hyvä lähtökohta. Se antaa luottamusta kohesiomaille ja ne saavat silloin hieman enemmän aikaa, mutta samanaikaisesti sitten saataisiin myös hyötyä projektien kautta ja parempia projekteja. Minun kommenttini liittyvät siihen, että me tarvitsemme budjetin tai SEFin, joka on budjetin mukainen, eikä puhuta mahdollisista strategioista leikatun budjetin kohdalla, koska minusta tämä neuvotteluaskel on vain yksi askel. Meidän täytyy odottaa, mitä neuvostolta saadaan seuraavaksi. Mutta toki budjetti on rajallinen ja sen vuoksi ne välineet, joita käytetään, niiden täytyy olla hyvin keskitettyjä. Monet tarkistukset, vaikkakin ovat hyvin avuksi, niin ne pyrkivät myös laajentamaan tätä vastuualuetta ja lisätä esimerkiksi projektiluetteloa. Ja sen vuoksi meidän pitäisi ehkäpä keskittää ja keskittyä enemmän tässä ehdotuksessa budjetin mukaisesti. Sitten muutama erityinen asia, me jatkamme sitä, että äh, keskityttäisiin näihin verkostoihin. Monet ovat äh, myös puhuneet äh, yhteisrahoituksesta. Jotkut näistä tarkistuksista ovat hyvinkin yksityiskohtaisia ja linkittävät sen esimerkiksi rajat ylittävään tai tiettyyn K-verkostojen kehittämiseen tai prioriteettiverkostoihin. Ja ne voidaan varmasti työstää mukaan tähän tekstiin, mutta meidän täytyy kuitenkin muistaa, että rajoitus, rahoitus on rajallista ja sen vuoksi meidän pitäisi keskittyä tiettyihin asioihin. Ja sama koskee myös näitä pullonkauloja ja kaupunkialueita. Ne täytyisi keskittää eh, näihin eh, yhteisiin projekteihin. Sitten vielä hieman eh, melusta. Komissio tukee jäseniä, jotka ovat vedonneet siihen, että olisi Eh, mahdollista rahoittaa eh, melua poistavia välineitä. Me uskomme, että infrastruktuurin käyttöä voitaisiin parantaa, mikäli autot olisivat parempia. Olen kuullut tämän myös esittelemini Krikeeltä ja uskon, että me olemme tässä aika vahvoilla ja paljon voidaan tehdä ihan yksityisellä rahoituksella, mutta ei kuitenkaan kaikkea ainakaan Caesarin yhteydessä. Siinä pitäisi olla mahdollisuus myös eh, saada rahoitusta näihin, näille ajoneuvojen laitteistolle. Mitä tulee sitten liitteen yksi tarkistuksiin, siinä on tehty paljon tarkistuksia. Jäsenet muistaakseni sanoivat, että he haluaisivat keskittyä tässä ja sen vuoksi täytyisi katsoa tiettyjä periaatteita. Ensimmäinen on se, että projektien täytyy liittyä tähän K-verkosto, yhteisverkostoon ja sen lisäksi niiden täytyy olla toimeenpantavia myös tässä aikataulussa 2014-2020. Ja sen lisäksi voimme sitten jatkaa kahdenvälisesti, jos teillä on muita kysymyksiä tai kommentteja. Kiitos. Kiitos. Tässä toivon, että nämä suhteet tai linkit näiden eri alojen välillä eivät ole samat kuin mitä tässä on aiemmin nähty. Sitten seuraava kommentti, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Uh, uh, Kiitos puheenjohtaja. Minulla on vain kaksi kohtaa. Ensinnäkin yleisesti olen tyytyväinen televiestintää koskeviin tarkistuksiin – ja sitten taas nämä tarkistukset, jotka liittyvät rahoitusvälineiden käyttöön. Mielestämme juuri tuolla saisimme mahdollisimman paljon lisäarvoa. Ja eh, Euroopan investointipankin rooli voi olla tässä todella tärkeä eh, rahoitusvälineistä varmaankin eh, voidaan varmistaa se, että että yhdellä eurolla unionin tasolla voidaan yksityisellä sektorilla saada viisin tai kymmenkertainen arvo sijoitukselle. Erityisesti alueilla, eh, joilla on vain vähän asukkaita, on hyödynnettävä rakennerahasto ja meidän mielestämme – Eh, ja näin voitaisiin ehkä saada hankkeista, jotka eivät ole niin investointeja houkuttelevia, niin niihin voitaisiin sitten, niitä voitaisiin kuitenkin investoida. Ja sitten tämä 100 megainen tai jopa nopeampi laajakaistaverkko on asia, jota on kehitettävä ja on paljon vielä ponnisteltava, jotta saamme digitaalisen strategian tavoitteet täytettyä. Ja e, meidän täytyy estää se, etteikö investointia saataisi, jos vain sen takia, että ei ole niin houkuttelevia nämä hankkeet taloudellisesti tai tuottojen suhteen. Kiitos. Niin no, energia 50 ja loput sitten muut. Tässähän näemme, miten tärkeä ala se tosiaan on. Sitten olkaa hyvä. From energy. Kiitos energian osalta. Minulla olisi kaksi kommenttia lyhyesti. Ensinnäkin Haluaisin korostaa tarvetta sille, että varmistetaan oikeudellinen johdonmukaisuus SEFin ja sektorikohtaisen suuntaviivojen välillä, kuten Korea de Campos korosti, ja se, keskitytään rajalliseen määrään prioriteetteja, eikä avata takauvea eh, verkkojen Eurooppa-välineen kautta. Toinen asia liittyy rahoitukseen ja rahoitusvälineiden ja apurahojen väliseen yhteyteen on kolmen tyyppisiä yleisen mukaisia hankkeita, niin sellaisia, jotka ovat taloudellisesti voimakkaita ja joissa markkinat saavat aikaan tuloksia ilman ongelmia. Toiseksi hankkeet, jotka ovat taloudellisesti toteutettavissa, mutta joissa on, joilla on esteitä saada pitkän tähtäyksen äh, rahoitusta. Tällä alueella rahoitusvälineillä on hyvin tärkeä rooli. Kuitenkin meidän arviomme on se, että noin 10-15 prosenttia SEFistä. Kolmas kategoria on sitten se, että annetaan myönteistä yhteyttä yhteiskunnille naapurimaille. Ne ovat sellaisia, jotka ovat kaupallisesti toteute- kannattavia, kiinnostavia. Ja tässä Rosmanet eivät voi auttaa, mikään pankki ei tule investoimaan sellaisiin hankkeisiin, jotka tarjoavat tämän tyyppisiä hyötyjä, toimitusvarmuutta, solidarisuutta, eristäytyneisyyden lopettamista tai teknistä innovaatiota. Ennen kaikkea miksi verkkojen kehittämisessä rannikkojen edustalla, joten tässä apurahat ovat vain täydentävä tekijä rahoituksen osalta hyvin tärkeä asia energian kysymyksissä. Sitten seuraavaksi ajalla Sender kaksi minuuttia. Gracias, <clears throat> presidenta. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia kollegoja, jotka ovat esittäneet tarkistuksia ja myöskin ovat esittäneet prioriteettinsa. Tämä on suurimmassa osassa tarkistuksia näin, kuten on todettu. On totta, että joissakin tapauksissa tarkistukset ovat, ne kautta täytyy syntyä kompromisseja, jotka ovat tärkeitä, että sanon aikaan mahdollisimman laaja tuki esityksille, äänestyksessä. Sitten toiseksi haluaisin todeta, että yhteys eri sisällöllisten näkökantojen osalta on hyvin tärkeää, kuten on keskusteltu. Tässä ei ole mitään suuria erimielisyyksiä, tämä on ratkaistavissa. Esimerkiksi melun osalta on edelleen pohdista, että jos me seuraamme tätä logiikkaa, niin silloin voimme investoida suoraan maksaa esimerkiksi siitä, minkälaista kalustoa käytetään. Ajattelen tällaisia ympäristöllisiä välineitä. Miksi sitten ei maksa samantienisessä suoraan sanottuna kuljetusyhtiöille. Minusta kysymys on infrastruktuureista, vaikkakin ymmärrän argumentit, joita jotkut kollegat ovat esittäneet, kuitenkin olen uskon, että on tarpeen täsmentää sitä, että puhun nimenomaan infrastruktuureista, mutta pyytäisin, että kollegat nimenomaan, jotka puhuvat melusta, että on tärkeää katsoa, että kun tapahtuu leikkauksia, nimenomaan on tärkeää, että on riittävästi rahoitusta verkostoon, mutta täytyy katsoa, jos rahoitusta on enemmän, voimme katsoa mahdollisuuksia myöskin antaa tukea siinä, miten voidaan vaikuttaa kalustoon kysymyksissä. Olen yhtä mieltä siitä, mitä kollega Grandes totesi tästä Pyrenien kysymyksestä. Tämä on asia, joka täytyy ottaa esille neuvottelussa kollegojen ja komission kanssa. Ja tässä pitää olla varovaisia, täytyy katsoa, että tulisimme tukemaan näitä hankkeita, mutta myöskin muita hankkeita, jotka ovat oikeutettuja. Sitten pitää tehdä Castillo, ymmärrän tämän energiakysymyksen, mutta mutta kun me puhumme siitä, mitä ollaan neuvottelemassa täällä parlamentissa, se mandaatti, joka meillä on, on se, että ei keskustella kaikesta, koska kaikki vielä olisi suljettua. No niin, voimme katsoa, että voi olla, että voi syntyä ongelmia tämän rahoitusasetuksen osalta, mikä on kuitenkin tärkeää. Tärkeää, että säilytämme yhtenäisyyden. Ne ovat tietysti muodollisia kysymyksiä, mutta... Se, on Kiitos ja sitten herra Rikkeen. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää kaikkia kollegoita puheenvuoroista, esittely, tarkist, tarkistuksista ja huomioista. Aihe, josta puhumme tänään, on nyt saanut hyvin paljon mielenkiintoa osakseen ja siihen liittyy myös paljon ristiriitaisuuksia. Ensinnäkin kukaan kollegoista ei hyväksynyt neuvoston kantaa. Ja kaikki sanoivat, että sitä ei todellakaan voida hyväksyä ja siksi vetoankin teihin, että nyt kaikki toimimme yhdessä, koska eihän tämmöisestä ehdotuksesta voida edes keskustella, puhumattakaan siitä, että se voitaisiin hyväksyä. Nyt pitäisi katsoa maakohtaisesti, miten tämä vaikuttaa toiminnallisesti ja erityisesti sellaisten maiden osalta, jotka eivät edes tähän rahoitusta anna. Kaikki nämä huomiot edellyttävät, että keskitymme todella tähän asiaan, jotta saisimme yksinkertaisen, nopeasti täytäntöön pantavan asetuksen, jota voidaan myös sitten käytännössä toteuttaa. Siksi meidän täytyy todella keskittyä käsittelemään näitä käytäviä Eli meidän täytyy nyt valita ne hankkeet, joita me haluamme toteuttaa, ja meidän täytyy sitten niihin keskittää huomiomme sellaiset eh, hankkeet tai alueet, joilla voidaan saada aikaiseksi eurooppalaista lisäarvoa. lisäarvoa. Haluaisin, että saamme aikaiseksi kompromissin niin, että jokainen ponnistelee sen edestä, että saamme aikaisen, aikaan kompromissin sekä toiminnallisesti että muuten. Sitten kollega Valer, olkaa hyvä. Um, kiitos eh, puheenjohtaja, kiitos kollegat. Me kuulimme hyvin paljon arvokkaita ajatuksia ja minulla on sellainen kuva, että me kaikki kuljemme samaan suuntaan, jotta me saamme hyvän ehdotuksen, jotta me saamme aikaan hyvää Euroopan infrastruktuurin kehitystä kaikilla sektoreilla. Meidän täytyy kuitenkin muistaa se tosiasia, että parlamentin täytyy olla johdonmukainen, kuten monet sanoivat. Ja Korea de Campos ja muut kollegat varmasti auttavat meitä tässä. Varmistan komissiolle, että Euroopan parlamentti ei koskaan käytä lainsäädännössään takaovea, vaan tulee aina etuoven kautta ja näin tulee myös nytkin olemaan. Komission täytyy olla johdonmukainen itsekin, koska kun se sanoo, että energia infrastruktuurin tarve on 200 miljardia ja mikäli SEFin rahoitus on, 9 miljoonaa parhaimmillaan, ja jos näin teemme, niin emme me koskaan tule saavuttamaan tätä 200 miljardia, kuten komission mukaan meidän pitäisi SEFin kautta saavuttaa. Kiitos. Kiitos kollega Valeanille. Sitten herra Simpson, haluan käyttää puheenvuoron, olkaa hyvä. Niin haluaisin ensinnäkin kiittää kaikkia puhujia nyt iltapäivällä tässä tärkeässä keskustelussa. Odotamme mielenkiinnolla että kun teidän valiokuntanne 27. marraskuuta meidän vieraanamme, jolloin meillä on tehtävänä saada äänestyslista aikaiseksi, mutta kiitos tänään ponnisteluista. Haluaisin muistuttaa liikennevaliokunnan jäseniä siitä, että meidän nyt on siirryttävä saliin ASP 3E2, e jossa voimme jatkaa omaa kokousta. Mutta kiitos rouva puheenjohtaja vieraanvaraisuudesta. Bene, allora i colleghi di... No niin, sitten ITRE-valiokunnan kollegoita pyytäisin jäämään tänne, koska jatkamme suoraan äänestyksiin. Pyydän kaikkia muita henkilöitä poistumaan välittömästi paikalta. Kiitos.